Buenas tardes. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Parhaat kollegat. Buenas tardes, vamos a comenzar. Hyvää iltapäivää, kollegat. Aloitetaanpa työt. Dar cobertura jotta saisimme käytettävissämme olevan ajan käytettyä mahdollisimman tehokkaasti, on nyt parasta aloittaa kokous. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi ja ennen kuin äh, kerron koordinaattorien kokouksen tuloksesta, koordinaattorien on pidettiin juuri äsken, haluan lämpimästi toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi. Nythän äh, meillä on taas ollut kesäloma, kesätaukoja. on mukavaa nähdä teidät kaikki tämän äh, tauon jälkeen. Toivon, että kaikki olette virkistäytyneet loman aikana. Erittäin mukava nähdä teidät kaikki jälkeen. jälleen. Toivon, että olette nyt saaneet akkunne ladattua, joten voimme taas kärjä hihat ja lähteä tekemään tätä työtä uudella innolla ja myönteisellä asenteella. Meillähän on hyvin paljon työtä ja tämä työ alkaa tänään. Libevaliokunnalla on aina hyvin paljon työtä ja näin ollen tällä viikolla, kun parlamentti aloitti työnsä lähinnä poliittisten ryhmien kokouksilla, Libevaliokunta järjestää valiokunnan kokouksen, koska meillä on joukko, koko joukko asioita käsiteltävänämme. Voisimme ensiksi hyväksyä esityslistan. Hyväksytty, jos vastalauseita ei ole. Sitten esityslistan toinen kohta, mitä tulee puheenjohtajan ilmoituksiin, voisin kertoa teille, että koordinaattorit ovat ehdottaneet, että herra diastemera de Mera nimitetään esittelijäksi. Äh, Taivanin viisumivapaus mietintöön Jarova Mathieu YK äh, tuli ase pöytäkirja mietintöön ja herra Moraes esittelijäksi Islannin ja Norjan assosiaatiosopimus, joka koskee oikeudellisten asioiden yhteistyötä. Onnittelut, herra Morais. We're so happy. Tästähän tulee minulle ihan urani uusi huippuhetki. Kiitos puheenjohtaja. No niin, mukavaa. Ja jos todella kukaan ei vastusta, nämä esittelijät nimitetään täten. Parlamentin äh, Pääsihteeristö on äh, ehdottanut parlamentille vuoden 2011 kokouskalenteria ja meillä tulee olemaan koko joukko kokouksia, ihan yhtä tiukka kokousaikataulu kuin meillä on ollut aiemminkin. Ja pyrimme järjestämään kokoukset maanantai-iltapäivisin sekä torstai-iltapäivisin. Näin toivomme, että valiokunnan jäsenet pääsevät kokouksiin mahdollisimman usein. Eli torstai-aamupäivällä järjestämme näitä kokouksia mahdollisuuksien mukaan, jotta ihmiset pääsevät sitten torstai-iltapäivisiin matkustamaan. Tämä varmasti helpottaa kaikkien elämää. Sitten meidän tulisi hyväksyä edellisten kokouksien pöytäkirjat. Jos vastalauseita ei ole, nämä pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Onko teillä jotain huomautettavaa? Herra Klaas, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin kohta kaksi puheenjohtajan ilmoituksistahan nyt on kyse. Jos ymmärsin oikein, niin koordinaattorikokousten esityslistalla oli myöskin mietintöihin liittyvä pistejärjestelmän käsittely. Käsiteltiinkö tätä pistejärjestelmää? Jos kyllä, niin tehtiinkö jotain päätöksiä tai muutoksia tähän nykyiseen järjestelmään, joten voisitteko valaista hieman taustoja? Kyllä, todellakin herra Klaes, eh, me järjestimme tai pidimme juuri äsken koordinaattorien kokouksen ja tämä esityslistan kohta hyväksyttiin ilman vastalauseita. Koordinaattorit olivat sopineet tästä ää, pistejärjestelmästä. Nämä pisteet jätään Dontin järjestelmän mukaan ja tästä oli sovittu etukäteen ja tämä hyväksyttiin. Eli me jatkamme aivan samalla tavoin kuin tähänkin asti, mitä tulee mietintöjen ja lausuntojen valmisteluihin, samoin kansainvälisiin sopimuksiin ja niin edelleen. Siis vanha pistejärjestelmä säilytetään, jatkuu, tilanne jatkuu ennallaan. Herra Klaas vielä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yksi tarkentava kysymys. Kyse on mietinnöistä, joista kukaan ei ole kiinnostunut, siis ryhmistä. Ja silloin joskus on sovittu, että tällaisista mietintöistä ei pitäisi joutua maksamaan pisteen pistettä. Mutta kyllä tämä minun mielestäni on yksi ongelma koska miten tässä voi olla esittelijänä sitten mukana, ja kyllä minun mielestäni tällaisista asioista tulisi keskustella, eli miten tämä piste, pistejärjestelmä toimii silloin, kun yksikään ryhmä ei ole lausunnon laatimista tai mietinnön laatimista kiinnostunut. Eh, tästähän me keskustelimme jo järjestäytyessämme valiokunnaksi tuolloin heti vaalien jälkeen, ja tuolloinhan me sovimme, että mietinnöt saa ilmaiseksi ilman pisteitä, jos yksikään ryhmistä ei ole kiinnostunut niistä. Ja sitoutumattomat, joihin itsekin kuulutte, ovat tässä sitten riippuvaisia muista poliittisista ryhmistä. Herra Pusutil, olkaa hyvä. Jos saan <clears throat> puhua aiheesta, olen ymmärtänyt asian niin, että silloin kun yksikään poliittinen ryhmä ei halua mietintöä, niin se annetaan sellaiselle ryhmälle, jolla ei ole pisteitä. Kuitenkin tiedän tapauksista, koordinaat- EPPn koordinaattorina tiedän tapauksesta, jossa ryhmät yksimielisesti päätti antaa mietinnön eräälle sitoutumattomalle jäsenelle, jotta tämäkin olisi tuntenut olevansa osa valiokunnan työtä. EPP on tehnyt näin aiemmin ja siksipä toivon, että muutkin ryhmät, muutkin kollegat voisivat olla tällä tavalla anteliaita. Okay, we thank you for the clarification. Kiitokset tästä selvennyksestä vielä niin kuin totesin ymmärryksemme mukaan, kun kyse on tällaisista mietinnöistä, joita kukaan ei halua, niitä ei sitten jaeta tavallisen pistejärjestelmän perusteella, vaan todella ne voidaan sitten jakaa pisteittä. Panemme merkille tämän Busutilin huomion myöskin. Any other comment? Yes. Oliko muita huomioita? Olkaa hyvä. Niin, kiitoksia herra puheenjohtaja. Mielestäni on ihmeellistä, että vaikka olemme valittuja jäseniä, niin silti tämä järjestelmä toimii tällä tavalla. Ja se, että me emme saa edes osallistua kokoukseen, niin se nyt on minun mielestä aivan järjetöntä. Kiitoksia. This point has been discussed modern ones. <laughs> It is not the time to reproduce and to restart. Kiitoksia. Niin eh, enpä tiedä, käynnistämmekö nyt uudelleen tämän keskustelun, jonka pidimme silloin vuosi sitten. Eh, Näin, että herra Alvaro on myös pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan vain <clears throat> alaviitteenä. Anna meille ihan niin paljon pisteitä kuin haluat, niin voimme käyttää niitä mielellämme. Ja voisimmeko me kun äänestämme sähköisesti, niin voisimmeko ehkä testata näitä koneita, koska minulla täällä kone, koneessa välkkyy punainen valo ja pelkään, että korttikaan ei toimi näin lomien jälkeen. Are you asking, are you asking for technical assistance? Tarvitsetteko teknistä apua, tukea? Okay. Let me see, let me see, let... Katsotaanpa. Let me see, just, just, just a second. I think, I think we all... No niin, otetaanpas nämä kortit esiin ja pankaa kortit paikoilleen, niin voitte nähdä, toimi, toimiiko järjestelmä niin kuin sen pitäisi. Jep. No? Yes. Shall we go for a try vote? No niin, järjestetään koeäänestys. Is it working? Toimiiko järjestelmä? Did it work? Too many green. Täällä on nyt liikaa vihreitä, kuulkaa. Kolme vihreää liikaa. How, how come? Apparently. Vaikuttaisi nyt siltä, että vihreillä on täällä yliedustustoa. Shall we, shall we, shall we give it a second try? Second try. Vielä toinen koe Äänestys äänestys alkaa. Okay, Vaikuttaisi äh, siltä tämä meidän järjestelmämme mukaan, että täällä on äh, vihreitä kolme kappaletta liikaa. Then? Vaikuttaisi myös siltä, että sitoutumattomia on täällä yksi liikaa. Miltä se vaikuttaa? How about that? Please the mic. Monellako sitoutumattomilla on äänioikeus libevaliokunnassa? Kahdella. The problem is the system. Aha, näyttää siltä, että ongelma on nyt järjestelmässä. Eli jos tätä ongelmaa ei saada ratkaistua, täytyy vähän äh, antaa erikoisalennuksia täällä. Eh? see. Yeah, I, th- I see that if, if, if, there is, if there is some dubious situation, we sort... Jos tässä nyt on jotain epäselvyyksiä, niin kyllä menee sitten kädet saamme laskettua myös. Well, well, well, we have covered the preliminary points. Let's, let's go to the... No niin, mennäänpä sitten itse asiaan. Ensinnäkin parlamentin kanta neuvoston muuttamasta esityksestä talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 kaikki pääluokat. Pyytäisin, että rouva Intfeld johtaa nyt kokousta, koska itse olen valmistelija. Okay, thank you. Um... Niin, kiitoksia Aloitamme äänestyksen. Ja täytyy yrittää äänestää ilman sähköistä järjestelmäämme. Joten nostakaa käsi kunnolla ylös. Luen vain numerot, jos teitä ei haittaa, enkä itse otsikkoja. Ensinnäkin 15, 5608 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 5609 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 5610 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 5611 puolesta ja 12 ne ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 5613 ja 14 ei anteeksi 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 raukesi. 5, 6, 1, 5 ja 1, 6 ovat identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5, 6, 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 ja 19 ovat identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5620 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty. Emme voi tarkistaa sähköisesti, joten meidän täytyy laskea. Äänestetään uudestaan puolesta. Pitäkää käsi ylhäällä. vastaan. Ihan selvästi. Tyhjää, joo hylätty on. Koska koneäänestys ei ole mahdollista, niin näyttäkää selkeästi kuinka äänestätte. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 kompromissitarkistus puolesta vastaan <clears throat> tyhjää hyväksytty. 5, 6, 2, 3 ja 2, 4 ja 2, 5 näin muodon raukeavat. 2, 6 on vedetty pois. 5, 6, 2, 7 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 6, 0, 0, 5, 6, 2, 8, 29 ja 30 ovat kaikki identtisiä puolesta Käsi kunnolla ylös vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5631 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5601, 3 ja 2, 3, 2 ja 3, 3 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5634 puolesta vastaan tyhjää selkeästi hylätty. 5635 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5636 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5602 ja 37 identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 5605 puolesta <clears throat> vastaan tyhjää. Hyväksytty 5638 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, koska ei tullut selväksi. Nostakaa käsi kunnolla puolesta, käsi ylös. vastaan. Tyhjää. Hylätty. 22 vastaan 18 puolesta. 5606 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 5604 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5639, anteeksi, raukesi. 5640 raukesi, 5603 ja 41 ovat identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5647, se on kompromissi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Näin muodoin 5642 raukeaa kompromissin vuoksi. 5643 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5644 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5607 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5645 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin muodoin voimme äänestää lausuntoluonnoksesta. Tarkistus 1 versasilta erillistä äänestystä on, ovat vihreät pyytäneet. Äänestämme ensimmäisestä osasta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sekin on hyväksytty. Tarkistus kaksi Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus plus neljä raukeaa siis. Eli nyt täytyy äänestää viitosesta. Ja esittelijä tekee siihen uuden suullisen esityksen. Vastustaako joku sitä, joten äänestämme viitosesta suullisen tarkistuksen myötä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän. Keller työllisyyspuheenvuoro. Number seven. Niin suullinen tarkistus tarkistukseen seitsemän. Tukholman ohjelman jälkeen tällä sanotaan, pitäisi sanoa vielä, että Lissabonin sopimus ja teksti pitäisi kuulua. As identified in the Stockholm program and the Lisbon treaty. Eli ja Lissabonin sopimus lisätään vielä tänne tekstiin. Selvä. Vastustaako joku tätä lisäystä? Ei. Äänestämme siis tarkistuksesta seitsemän. Näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hmm. Tarkistetaan tämä puolesta. Käsi ylös kunnolla, olkaa hyvät. Näyttää hyväksytyltä. Vastaan. No niin, ihan selvästi hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 raukeaa, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 sitä ei äänestetäkään. 15 puolesta vas, vastaan tyhjää Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Ahaa, hyvä uutinen. Sähköinen järjestelmä toimii taas. Joten loppuäänestys sähköisesti ja kaikki voivat sitten nähdä, miten äänestitte. Hmm. Äänestys alkaa. Everybody has voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Kolme kahdeksan puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Kiitoksia kovasti kollegat. Dear colleagues. Parhaat kollegat, jatkamme nyt työtä. Ja nyt siirrymme esityslistan kohtaan viisi, eli TFTP2-sopimuksen täytäntöönpanotoimet. Tämä kohtaa meille tiedoksi. Me kuulemme komission puheenvuoron täytäntöönpanotoimista liittyen TFTP-2-sopimukseen. Tämähän hyväksyttiin varhain heinäkuussa äänestyksessä. Ja tämän jälkeen tiedämme, että puhemies Busek kirjoitti puheenjohtaja Barrosolle pyytäkseen komissiota ähm, ilmoittamaan täytäntöönpanotoimista. Eli ensinnäkin äh, äh, henkilön nimeäminen, johon viitataan artiklassa 12 tässä sopimuksessa. Euroopan parlamenttihan päätöslausumassaan erityisesti tätä pyysi, tätä riippumattoman henkilön nimittämistä, joka siis tarkastelee tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Ja sitten vielä ihan tekniset kysymykset liittyen sopimuksen täytäntöönpanoon. Ja kuuden, kuusi kuukautta tp sopimuksen voimaan astumisen jälkeen hän sen vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Toivotamme Hakim Nunes de Almeidan komissiosta tervetulleeksi ja saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Chairman. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen iloinen voidessani kertoa teille viimeaikaisesta kehityksistä TFTP-sopimuksen osalta. Sopimus astui voimaan ensimmäinen kahdeksatta. Ymmärrämme toki, että te olette halukkaita varmistamaan, että sopimusta pannaan täytäntöön kaikkien taholta toivotulla tavalla ja että te, teitä pidetään ajan tasalla Komission velvollisuutena on mielestäni tiedottaa teitä säännöllisesti tästä asiasta, mutta toivon ymmärrystä sen suhteen, että TFTP-ohjelman tietyt toiminnalliset osiot ja ohjelman toimesta, toimista, käytännön toimista ei voida keskustella näin suuren yleisön läsnä ollessa meidän täytyy varmistaa luottamuksellisuus toimielimen ja muiden toimijoiden kanssa ja artikla 13 sopimuksen osasta ja Europolin toimista sopimuksen täytäntöönpanon osalta voisin kertoa teille nyt vähän enemmän. Alkuun kuitenkin muutama sananen SIR-osiosta. Siihen liittyen toteaisin, että meillä on riippumaton toimija 12 artiklan mukaisesti valittuna kyseinen toimija vastaa teknisluonteisista asioista ja katsoo millä tavalla päivittäinen toiminta toteutetaan ja katsoo myöskin millä tavalla FT, TFTP-toimia toteutetaan. Jos käy ilmi, että riittävää näyttöä ei ole olemassa tunnistetun henkilön osalta, niin silloin CIR on varmistettava, onko olemassa selvää näyttöä sille, että kyseinen henkilö voisi olla kytköksissä terroristisen toimintaan. Mutta artiklassa 12 sanotaan, että komission nimeämän henkilön pitäisi nauttia myöskin Yhdysvaltain luottamusta ja se turvallisuustarkistukset. Ja vuonna 2010 heinäkuussa esitettiin myöskin määräaika hakemusten jättämiseksi. Ja kunhan hakemukset on saatu vastaanotettua, niin sitten käymme nämä hakemukset läpi ja teidän valiokuntanne saa tietoa siitä, millä tavalla tftp sopimus on pantu käytännössä täytäntöön ja erityisesti sen suhteen, millä tavalla tämä valvonta henkilön valintaprosessi on edennyt ja kuka valitaan. Ja koska kyse on arkaluonteisesta asiasta, niin tämä tieto välitetään teille niitä käytänteitä noudataan, joista on sovittu toimielinten välillä, kun kyse on luottamuksellisen tiedon välittämisestä. Tämän riippumaton valvoja taho valitaan tietyn kriteerin pohjalta ja määräajaksi määräaika edellisen toimijan osalta päättyi hiljattain, mutta en voi kertoa teille sitä enempää, mutta voin olettaa tai kertoa teille, että kyseinen henkilö on kykenevä hoitamaan näitä tehtäviä oikealla tavalla ja kyseinen henkilö on saanut myöskin vihreää valoa Yhdysvaltojen tasolta myöskin turvallisuusaspektit ovat kunnossa ja kyseinen henkilö on aloittanut jo toimintansa. Teillä on varmaankin paljon kysymyksiä järjestelmän toimintaan liittyen ja myöskin tähän valvontatahoon liittyen. Monet kysymykset on lähetetty myöskin kirjallisena komissaari Malmströmille ja hän tulee piakkoin vastaamaan näihin kirjallisiin kysymyksiin. Ja mitä tulee tähän tarkistustoimintaan, tehän tiedätte, että sopimuksen artiklassa 13 sanotaan, että yhdessä tarkastetaan järjestelmän toimintaa ja kuuden kuukauden jälkeen sopimuksen voimaan astuttua ensimmäinen tarkistus toimitetaan. Ja tässä yhteydessä katsotaan, äh, moninko, moninko tietoihin on pyydetty pääsyä, mitä tietoja on välitetty jäsenvaltioille, Europolille, Eurojustille ja jäsenvaltioille ja siitä, miten tehokkaasti sopimus on toiminut ja ne tapaukset, joissa on järjestelmää käytetty terroristitoiminnan ja terrorismin rahoitukseen ja muihin sopimuksen sisältämiin toimiin. Ja me tulemme sitten kertomaan teille, mikä on tämän tarkastuksen tulos. Te tiedätte, että tässä toiminnassa, tarkastustoiminnassa on mukana kaksi henkilöä ja yksi on ainakin jäsenvaltiosta, josta löytyy tällainen ennalta määritelty palveluntarjoaja työryhmän puheenjohtaja Jakob Konstan raportissa kerrotaan, että Alankomaiden ja Belgian tietoturvavaltuutetut haluavat osallistua tähän toimintaan. Ja lähikuukausien aikana tulemme aloittamaan tämän tarkistustoiminnan ja tulemme olemaan yhteydessä henkilöihin, ennen äh, lopullista päätöksentekoa ja tulemme olemaan yhteydessä myöskin yhdysvaltalaisiin toimijoihin. Me tulemme tietenkin varmistamaan, että kaikki jo tässä vaiheessa esitetyt kysymykset ja tulevat kysymykset huomioidaan tämän tarkastustoiminnan aikana ja varmistamme, että annamme teille mahdollisimman kattavia tietoja tämän tarkastusprosessin yhteydessä. Mitä tulee Europolin rooliin, niin voin kertoa, että ensimmäinen kahdeksatta Europol pystyi toimimaan vaaditulla tavalla aikataulun mukaisesti. Mitä tulee teknisiin toimiin Europolin osalta, erityisesti sopimuksen artiklan 4 mukaisesti 30. heinäkuuta on sovittu yhdysvaltalaisten kanssa Europolin roolista tässä järjestelmässä. Europolin on perustettava vastaava yksikkö ja päätetään myöskin verifiointiaikataulusta, myöskin luottamuksellisuus toimista ja myöskin artiklan neljän mukaisista tehtävistä, jotka Europolille lankeavat. ja näihin liittyvät tarkemmat tiedot voidaan välittää teille ottaen käyt- huomioiden käytössä olevat luottamuksellisten tietojen välitystoimet. Mitä tulee Europolin nykyiseen terrorismivastaisen taistelun yksikköön, niin se on tällä hetkellä pääasiallisesti vastuussa yhdysvaltalaisten viranomaisten pyyntöjen tarkastelemiseen ja toimimaan sopimuksen artiklan 4 mukaisessa hengessä. Uusi yksikkö 09 tulee myöskin toimimaan sopimuksen artiklan 90 mukaisesti, jossa puhutaan Europolin ja Yhdysvaltojen vastaavan viranomaisten välisistä toimista ja tiedonvaihdosta. Ja tämä tullaan huomioimaan myöskin artiklan 4 mukaisessa tietojenvaihdossa, mutta yhdysvaltalaiset voivat esittää tiukempiakin määräyksiä terrorismin rahoituksen kitkemiseksi. Me tiedämme myös, että Europolin rooli tulee vahvistumaan entisestään, vaikka se tekikin jo tällä alalla mandaattinsa pohjalta tärkeää työtä. Ja jotta voidaan varmistaa, että Europol voi turvallisesti käsitellä ja tallentaa sopimuksen mukaisesti käsiteltäviä asiakirjoja ja tietoja, ja kun katsotaan sopimuksen artikloita 9 ja 10, niin tämä mainitsemani analyysifaili tulee sisältämään myöskin siihen liittyvät tiedot. Yhdysvaltain ensimmäinen pyyntö, artiklan 4, tai artiklan 4 mukainen pyyntö esitettiin elokuussa 2010 ja pyyntöön vastattiin myöntyvästi. Ja vastuutaho tahoa pidettiin ajan tasalla tämän asian käsittelyn yhteydessä – myöskin sopimuksen artiklan 9 mukaisesti tietoja on välitetty ja kun katsotaan artikloja 4 ja 9, niin niiden mukaisia toimia, niin tällä hetkellä toimet, toimivat, toimet ovat edenneet kitkattomasti, mutta kuten alkuun jo sanoin, en voi tässä vaiheessa kertoa teille operatiiviselta tasolta enempää tietoa näin suuren yleisön läsnä ollessa. Kiitoksia. Thank you. Mr. Kiitokset, herra Nunes de Almeida. Täällä pari puheenvuoropyyntöä on esitetty. Aivan ensiksi rouva Sipel. Kiitoksia, puheenjohtaja. Rehellisesti sanottuna täytyy todeta, että ähm, olen äh, aika yllättynyt herra Almeidan raportista. Olen yllättynyt aika myönteisesti siksi, että kerrankin asiat näyttävät äh, lähtemään liikkeelle aika nopeasti. Olemme tottuneet hiukan toisenlaiseen. Kuitenkin varmuuden vuoksi tässä nyt esittäisin pienen lisäkysymyksen, koska olen useista keskusteluista saanut tietää, että esimerkiksi Europolin mukanaolo on erittäin monimutkainen asia ja koko asiakokonaisuus on erittäin, moni, erittäin monimutkainen, mutta olen ymmärtänyt, että ensimmäinen kahdeksatta alkaen ei ole ollut mahdollista siirtää tietoja tai toimittaa tietoja Yhdysvalloille, vaan että Europol on ensimmäinen kahdeksatta alkaen ollut täysin kykeneväinen tekemään arvioinnin mahdollista tietojen siirrosta perustellusti ja että Europolilta aina tätä on todella kysyttävä. Toinen kys- kysymys liittyy sitten tähän valvojatahon. Euroopan parlamenttihan on vaatinut, pyytänyt, että se saisi olla mukana tämän henkilön valinnassa, tämän valvojan valinnassa. Ja haluaisinkin kysyä, että onko tämä otettu huomioon ennen henkilön valintaa vai tekeekö komissio tämän valinnan täysin yksin? Thank you. Kiitoksia. Sitten Rova Weber. Um. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Myönnän, että olin niiden joukossa, jotka halusivat että kohtuullinen sopimus saataisiin aikaan. Toivon, että en joudu va- katumaan tätä kantaani. Täytyy todeta, että tällä hetkellä minulla kuitenkin on lieviä, lieviä huolia, koska kun katson, mitä tapahtuu, niin alan tässä vähän pohtia, että miten avoin tämä prosessi ylipäänsä on ja miten se tulee jatkumaan. Komissaari Malmström toden tottakin sanoi, että tilapäiseltä pohjalta. Tilapäisesti on jo nimetty viranomainen. No, te tänään sanoitte, että ette voi tämän henkilön nimeä meille paljastaa. Hän on kuitenkin miespuolinen henkilö, koska viittasitte häneen pronominilla he. Mutta ei tämä nyt minua kiinnosta. En ymmärrä, miksi te ette voi paljastaa tämän henkilön nimeä, miksi se olisi salainen. Ja jos tämä nyt on jokin pointti, niin herää epäilys, onko prosessi jatkossakaan avoin. Tarpeetonta varmaan mainita, tai ehkä ei niin kauhean tar- tarpeetontakaan, että, eli että Busekhan on lähettänyt kirjan, jossa pyydettiin, että parlamenttikin olisi mukana tässä valinnassa. Ja mekin, meiltä on pyydetty kolmea nimeä tai me olemme valmiit ähm, lähettämään kolme nimiehdotusta ja voisimme tällä tavalla osallistua tämän valvojan valintaan. Haluaisin tietää, että missä vaiheessa suunnittelette, että tämä prosessi saataisiin päätökseen, mihin mennessä henkilö valittaisiin ja missä määrin tämä prosessi tulee olemaan avoin. Ja tuleeko parlamentti, tullaanko parlamentti ottamaan mukaan valintaprosessiin vaikka ei? Jos itse muistan oikein, niin tämä kaikkihan, että ollaan avoimia ja parlamentti on mukana, niin oli koko sopimuksen allekirjoittamisen ennakkoehto. Emmekä me nyt ollenkaan pyy, pidä siitä, että komissio yrittää nyt eri tavoin sysätä meitä syrjään. Thank you. I've seen... Kiitokset eh, myös herra Alvaron pyytänyt puheenvuoroa? Ymmärsinkö oikein? Ei, ei sittenkään. En ollut ihan varma. No kiitos puheenjohtaja. Öö, kysymykset, jotka minunkin mieleeni nousivat, on tässä kollegojen suusta jo kuultu, eli ei tässä kovin paljon ole lisättävää, mutta kyllä tämä ihan totta on. Yhteistyötoimielinten välillä on toiminut hyvin ja me olemme kyllä tehneet oman osuutemme todella nopeasti. Ja mitä sitten tulee tämän valvojahenkilön valintaan, niin voisihan tämä nyt olla hiukan epäilyttävää verrattuna siihen, mitkä odotuksemme olivat. Niin, mitä tulee tähän väliaikaisen henkilöön, voidaan käydä keskustelua siitä, oltaisiinko asiat voitu tehdä toisin vai ei, mutta se nyt on ehkä jo vähän vanha juttu. Mutta niin kuin Rova Weber aivan oikein totesi, ehkäpä me, komissio voisi meille vielä valaista tämän tulevan pysyvän valvojan valintaa. Eikä sitä nyt ihan sokeana voi vaan henkilöä valita ja panna töihin. Kyllä, me olemme hyvin kiinnostuneet katsomaan, että tämä henkilö täyttää myös meidän vaatimuksemme, vaikka uskommekin, että komissio asettaa tiukat vaatimukset. Ää... Niin, ja sitten herra Albrecht. Um, ähm, yeah. Kiitoksia. Tämä vaikuttaa nyt vähän tällaiselta salajuoniteorialta, kun väitetään, että näiden henkilöiden tiedot eivät ole tärkeitä, emmekä tiedä edes, onko tällainen henkilö olemassakaan. No minusta näyttää siltä, että se suuri voitto, jonka saavutimme ennen kesälomia, niin ei olekaan niin kovin suuri. Pari seikkaa tähän liittyen. Koska toki artiklassa 24 edellytetään, että nimitys on sellainen, että menettely ottaa mukaan myös Euroopan parlamentin. Ja tässä valiokunnassa meidän täytyy tietää, e, että joku henkilö nimitetään, että meidän täytyy tietää, kuka tämä henkilö on ja niin edespäin. Että te voi meitä kiertää tällä tavalla nimittämällä jonkin tilapäisen henkilön, jota että meille paljasta. Meidän täytyy olla tässä tiukkana. Mutta on myös muita seikkoja, jotka haluan mainita tässä yhteydessä. Me olemme pyytäneet, että Busek aloittaisi vuoropuhelun kongressin kanssa transatlanttisen tietosuojakysymyksen tiimoilta. Ja olisi oikein hyvä, jos voisimme uudemman kerran häntä pyytää näin tekemään siinä vaiheessa, kun jotain alkaa tapahtua. Ja sitten tähän TFTP liittyen myös Europol kiinnostaa. Eihän tämä välttämättä komission heinialle tämä asia, mutta ehkäpä meidän tehtävämme olisi pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta. Voimme kysyä, että ovatko nämä meidän hyväksymämme säännöt perustamissopimuksen mukaisia, koska tämä ongelma tulee eteemme toistamiseen ja vihreätkin jo tämän kysymyksen esittivät ennen kesälomaa, mutta meille vastattiin, että aika ei nyt riitä tämän asian käsittelyyn. Mutta joktap, olisi hyvä ajatus, jos ö, tämänkaltaiset järjestelmät, jotka on hyväksytty TFTP-sopimuksen myötä, niin olisivat myös perustamissopimuksen mukaisia. Olisi hyvä, jos me pyytäisimme jurivaliokuntaa esittämään tämän kysymyksen Euroopan yhteisön tuomioistuimelta. Kiitos. Thank you. Mrs. M. Kiitoksia. Sitten Roa Emst. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen kyllä nyt aika kummastunut kesän astihan äh, vaadimme jatkuvasti avoimuutta ja Euroopan parlamentin mukaan ottamista päätöksentekoon. Ja juu, kyllä näin tehdään. Tämä varmistettiin, luvattiin meille sata kertaa. Nyt kaikki on yhtäkkiä salaista. Haluaisin tietää, että kuka päättää siitä, mikä on luottamuksellista, mikä on salaista ja mistä alkaen se on ollut salaista. Ja mitä tämä tarkoittaa? Saammeko me nyt sitten jatkossa jatkuvasti tällaisia äh, raportteja? joiden aluksi meille todetaan, että eh, näin laajalle yleisölle eh, tästä asiasta emme voi kertoa. Millä yleisöllä tästä asiasta sitten voidaan kertoa? Koko tämä luottamuksellisuus ja salaisuus, salassapito eh, on kyllä minusta aika hämärä ja epäselvä. Haluaisin tietää tästä lisää. Toinen kysymykseni. Olen äärimmäisen yllättynyt siitä, että Europol on näin erinomaisesti valmistautunut tämän tehtävän hoitamiseen ja että ensimmäinen kahdeksatta alkaen pystyi koko tämän suuren vastuun kantamaan ja käsittelemään nämä asiat ilman ongelmia. Siis Europol ensimmäinen kahdeksatta alkaen on ollut tämän tehtävän tasalla. Haluaisin tästä kyllä vielä joku sen ystävällisen yksityiskohdan. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos, sitten Busutin. Thank you, Mr. Chairman. Uh, well, my outlook... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minä tarkastelen tätä asiaa hiukan positiivisemmassa hengessä kuin edelliset puhujat. Mielestäni on jo paljon saatu aikaiseksi näinkin lyhyessä ajassa, eli sopimuksen voiman astumisen jälkeen. Ja haluaisinkin kiittää komission edustajaa siitä, että hän on kertonut meille tapahtumien kulusta näinä viime viikkoina. Ja mielestäni paljon on tehty. Ei tietenkään kaikkea tarpeellista, jotta me voisimme olla tyytyväisiä, mutta meidän täytyy myöntää ja tunnustaa, että näinkin lyhyessä ajassa on tehty kyllä aika paljon. Toinen asia on, että kyllä meidän täytyy olla tarkkaavaisia, eli meidän täytyy huomioida eri instituutioiden toimivaltuudet. Parlamentin rooli on selkeä ja meidän tulee valvoa komission toimintaa. Näin minä tulkitsen parlamentin roolia. Ja kyllä, minun mielestäni meidän tulisi toimia näin sataprosenttisesti. Mutta meidän ei tulisi missään nimessä omia tehtäviä, jotka kuuluvat sopimuksenkin nojalla komissiolle. Eli meidän ei tulisi ahmia liikaa, koska muuten tämä järjestelmä ei toimi. Joten toimitaan niin kuin pitää, annetaan komission toimia sen toimivaltuuksien mukaisissa rajoissa ja keskustellaan asioista ja sitten päättäkäämme keskuudessamme saamamme tiedon pohjalta, mitä asiasta olemme mieltä. On tietenkin selvää, ettemme välttämättä aina ole komission kanssa samaa mieltä, emme ole koskaan olleet aina samaa mieltä, emmekä varmaan jatkossakaan niin tule olemaan, mutta kuitenkin meillä on olemassa selkeä rooli, niin kuin sopimuksestakin käy ilmi, ja, ja arvioidaan sitten komission toimintaa juuri sen tekemien päätösten ja toimin pohjalta. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Voisiko komissio kertoa meille tai muistuttaa, jos on jo kertonut, josko sopimuksen mukaan EU voi antaa EUlta saamansa tietoa kolmansille maille, erityisesti sellaisille maille, joita se katso, jotka se katsoo liittolaisikseen Lähi-idässä. Jos näin on, niin silloin voi olla niin, että tätä tietoa käytetään myös laittomuuksiin, kuten hiljakkoin tapahtuneeseen Dubain, Dubassa tapahtuneeseen murhaan. Thank you. Mrs. Intveld. Kiitoksia, Sterova Intveld. Yes, thank you, chair. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Allekirjoitan uh, sen, mitä monet kollegat tässä jo ovat sanoneet. Itsekin olen yllättynyt ja pettynyt tästä komission salaisusta. Simon Busuttil juuri totesi, että meidän tulisi kunnioittaa komission roolia ja toimivaltuuksia, kyllä, mutta myös kansalaisten oikeuksia tulisi kunnioittaa ja komission tulisi kunnioittaa omaa tilannettaan paitsi toimielinten piirissä myös kansalaisiin nähden ja ehdoton, ei nyt ehkä ehdoton, mutta mahdollisimman suuri avoimuushan tässä nyt tulisi olla taustalla. Tässä puhutaan nyt miljoon, miljoonien Euroopan kansalaisten pankkitietojen toimittamista Yhdysvalloille ilman mitään takeita. Ja samanaikaisesti sitten ollaan aivan äärimmäisen salaisia sen henkilö, henkilön suhteen, jonka tulisi näiden kansalaisten oikeuksia puolustaa ja tilannetta valvoa. Tässä maailma on ihan päällä Meidän täytyisi tietenkin tietää, ken, kuka tämä henkilö on. Kyse on myös luottamuksesta toimielinten välillä Kyllä komissio on hyvin tietoinen äh, niistä ongelmista, joita meillä oli saada tämä sopimus läpi Euroopan parlamentissa ja monet äh, meistä, minä itse mukaan lukien, olimme aika epäluuloisia ja kyllä tämä meidän äh, päätöksemme perustui luottamukseen nyt alan epäillä, että teimme väärän päätöksen. Komission tulisi nyt ansaita luottamuksemme paitsi tässä tapauksessa myös tulevissa tapauksissa, koska niitä tulee eteemme jatkossakin. Jos me emme voi luottaa teihin, emme voi antaa teille blankkosekkiä niin sitten jatkossa joka ikinen yksityiskohta on kirjattava ylös niin, että niistä sopimuksista sitten pidetään kiinni. Minun mielestäni komission tulisi pyrkiä olemaan Euroopan parlamentin luotettava kumppani ja tämän kaiken ajan on avoimuus. Thank you. Mrs. Holmeyer. Kiitoksia ja sitten Rova Holmeyer. Herra puheenjohtaja, arvon kollegat, olen yllättynyt siitä, että juuri kun työ on alkanut, niin heti ensimmäisessä kokouksessa epäillään komission toimia. Ehkäpä meidän pitäisi päästä kunnolla vauhtiin. Minä olen suhtautunut hyvin kriittisesti tähän sopimukseen, mutta kyllä komissio on yrittänyt tehdä kaiken, mistä me olemme täällä parlamentissa päättäneet. Ja minun mielestäni on ihan hyvä, että komissio päättäväisesti etenee valitsemallaan tiellä. Joten minun mielestäni tässä ei ole ongelmana tämä tietojen pimittäminen, mutta minä sanon vain parlamentaarikona, että minä vaan en voi päättää kenet valitsisin tähän tehtävään. Minä odotan komissiolta, että komissio todellakin valitsee parhaat mahdolliset henkilöt, jotka ovat päteviä hoitamaan näitä tehtäviä. Eihän tämä ole asia, josta puolueryhmät päättävät. Joten kysyisinkin komissiolta, että miten olisi mahdollista saada tämä nimi tietoon. Välttämättä se ei kerro meille yhtään mitään. Emmekä voi sanoa, että onko se henkilönä oikea tätä tehtävää hoitamaan. Tunnen todellakin Europolin ja sen rakenteet ja tiedän, että siellä on asiantuntijoita paikalla ja minä uskon, että tätäkin asiaa käsittelevä asiantuntija sieltä löytyisi, joten meidän ei tulisi olla epäileväisellä kannalla, vaan toimi niin kuin kollega Busutil totesi, eli että otetaan nyt ihan rauhallisesti ja katsotaan muutaman kuukauden päästä, mitä tuloksia on saatu aikaiseksi ja sitten rauhallisesti tsekataan tilanne, sitten esitetään ehkä kritiikkiä, jos se on tarpeen, mutta nythän on vasta päästy vauhtiin, joten eihän komissio ole voinutkaan kertoa mistään suunnattomasta tehdystä työmäärästä, koska lähtölaukkauksen kaikukin vielä on kuultavissa, joten tämä raportti oli minun mielestäni ihan alustava, eikä mikään kaiken kattava raportti. Lisäksi todettakoon, että mitä tulee näihin tietosuojakysymyksiin, niin kyllä ymmärrän, mistä kenkä puristaa. Kollega hän on aiheeseen liittyvä asiantuntija. Tässä ei voida huomioida vain omia intressejä tai niiden viranomaisten käsittelemiä tietoja, jotka käsittelevät juuri tätä arkaluonteista tietoa, eli terrorismiin liittyviä tietoja. Minä uskon, että näissäkin yksiköissä toimivat henkilöt ovat oikeutettuja nauttimaan tietystä tietosuojasta. Eli silloin kun toteutetaan kokouksia suljettujen ovien takana, niin silloin tilanne on hiukan toisenlainen, mutta kyllä tämäkin voitaisiin niin hoitaa, mutta lopullinen päätös on tietenkin puheenjohtajan tehtävä. Kiitoksia. Mr. Melo. Sitten herra Melo. Eh, arvoisa puhemies Halusin vain eh, vielä yhden eh, lisäkysymyksen esittää henkilö, josta tässä nyt puhumme ja johon viitataan meille toimitetussa asiakirjassa, jossa puhutaan tämän väliaikaisen valvojan nimeämisestä, niin tästäkö tässä nyt puhutaan, siis tästä asiakirjasta, niinkö? <laughs> No, we, we are talking... Ei. Siis me puhumme nyt yksinomaan tästä esityslistan kohdasta, eli eh, komission puheenvuoro TFTP2-sopimuksen ensimmäistä täytäntöönpano toimista ja sen henkilön nimittämisestä, josta tulee vastuu henkilö, valvoja, mitä tulee tietojen välittämiseen tässä sopimuksessa ja todella TFTP-sopimuksen 12 artikla. Niin, puheenjohtaja. Mutta tässä asiakirjassa juuri viitataan tähän samaan. Ja jos näin on, niin varmaankin keskustelumme on tässä nyt hiukan ennakoiva, sillä tässä asiakirjassa erityisesti todetaan, että 15. syyskuuta 2010 on määräaika hakemusten jättämiselle. Tästä päivämäärästä, eh, tätä päivämäärää ei vielä ole saavutettu, joten ei kaikkia ehdokkuuksia välttämättä ole vielä edes tiedossa. Meidän täytyy nyt odottaa ainakin 15. syyskuuta asti. Ja nyt täällä jo puhutaan eh, jostain henkilöstä, joten Mm, kyllähän me sitten tiedämme, kun nämä ehdokkaat on nimitetty. Minä en tiedä, miksi ihmiset haluavat tietää ennen kuin koko prosessi on päättynyt. Niin, siis tässähän nyt henkilö vasta tullaan nimittämään. Ja totta kai me haluamme taistella terrorismia vastaan ja Yhdysvallathan on kuitenkin viime kädessä liittolaisemme taistelussa terrorismia vastaan. Emmehän me nyt ole Yhdysvaltojen vastustajia ja Euroopan parlamentin ää, tietyllä kulmalla on ää, kovasti epäluottamusta Yhdysvaltoja kohtaan, mutta minun mielestäni minä ymmärrän tällaista ollenkaan. Yhdysvalto on demokraattinen valtio, tärkeä valtio, terrorismin vastaisessa taistelussa ja muutenkin. Se on meidän liittolaisemme. Siksi minä en nyt ollenkaan ymmärrä näitä kaikkia huolenaiheita, mitä tulee näihin oikeuksiin ja vapauksiin ja takuihin. Ei kukaan tässä nyt voi olettaa, että tässä mitään rikkomuksia tapahtuisi. Me puolustamme oikeuksia, vapauksia ja takuita. Jokainen meistä ja siksi meillä on oltava selvää, että ne tiedot, joita Yhdysvalloille toimitetaan, auttavat estämään terroriiskuja. Sillä kyllähän amerikkalaisetkin toimittavat meille tietoja omia löydöksiään Tämä täytyisi myös muistaa, jos tässä nyt äh, lähdetään siitä, että Yhdysvallat on liittolaisemme eikä vastustajamme. Se on demokraattinen valtio ja sen perus äh, arvot, äh, pohjalla olevat arvot ovat aivan samat kuin meidänkin. Demokratian puolustaminen etunenässä. Siksi en ollenkaan pidä tätä nyt minään rikkomuksena avoimuutta tai läpinäkyvyyttä vastaan siis sen jälkeen, kun tämä keskustelu käynnistyi, tai siitä alkaen, kun tämä keskustelu käynnistyi, olemme jotenkin mielestäni joutunut jokan sivuraiteelle. Minulla on sellainen vaikutelma, että tällä alalla ongelmia voi aina syntyä. Kyseessä on terrorismin vastainen taistelu. Minä olen hyvin radikaali demokraatti mutta voihan tietenkin parlamentin kaltaisessa, kaltaisella foorumilla näin sanoa, mutta ei kaikista tiedoista voi puhua vapaasti ja avoimesti. Kyllä nyt tiettyä salassapitoakin tarvitaan, jotta terrorismia vastaan voidaan taistella tehokkaasti. On tietoja, jotka eivät kerta kaikkiaan saa kaikua kaikkien korviin. Joten Kyllä komissio mielestäni tässä on edennyt rivakasti ja niin kuin asiakirjasta voimme todeta, 15. syyskuuta on määräaika äh, hakemusta jättämiselle ja tämän jälkeen saamme sitten tietoa ehdokkaista. Nämä nimet meille sitten toimitetaan ja joku tältä listalta sitten valitaan tai nime, nimetään tähän toimeen. Ja aivan varmasti tämä meille myös sitten kerrotaan. Kyllä, herra Melo, mutta saisinko nyt muistuttaa teille, että <laughs> tämä esityslistan kohta on siis TFT2 sopimuksen ensimmäiset täytäntöönpanot toimet, joista komissio meille tuli kertomaan. Siksi täällä meillä on Nunes meitä kertomassa asiasta ja näistä täytäntöönpanotoimista, mitä tulee. Ja tämä asiakirja, johon te viittaatte henkilön valinta, eh, tämä Interior Crisis Management Fight Against Terrorism, eh, tämä johon te eh, viittasitte, niin on komission tehtävä, mutta muistuttaisin tässä nyt, että meillä ei ole kovin paljon aikaa, joten nämä puheenvuorot tässä nyt lähtevät rönsyilemään ja ovat aika pitkiä. Ja pyytäisin teitä nyt hiukan kurinalaisuutta niin, että ää, tämä esityslistan kohta, joka varmasti ää, vaatii aikaa, mutta kun meillä on täällä muitakin esityslistan kohtia, ja kun meidän pitäisi tämä, esitys, tämä kokous päättää 18.30, niin pyytäisin, että puhuisitte nyt todella lyhyesti, että me joudu sitten tulkien aikaa käyttämään vielä liikaakin. Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Mielestäni tässä on lähdetty nyt liikkeelle väärällä tavalla. Tässä on kuultu kyllä ristiriitaisia tietoja. Komissio ei halua kertoa meille nimeä, mutta lehdistöstä sen on voinut lukea. Joten tämä nyt on kaikkea muuta kuin kaipaamamme avoimuutta. Me keskustelimme pitkään tästä aiheesta ja saaneen muistuttaa teitä alivaltiosihteerin Stuart Levin lausunnosta seitsemättä antamassaan haastattelussa, että kyllä me Swiftin kautta saamme terroristeja napattua. Eli sitä kautta saamme riittävästi tietoa. Swiftia on siis käytetty terrorismin vastaisessa taistelussa jo ennen kuin mitään virallisia päätöksiä asiasta oli tehty. Ja eurooppalainen valtuutettu TFTP ohjelmassa ei ole meidän tiedossamme. Eli tämä määräaikaista tointa hoitava henkilö ei ole meidän tiedossa, mutta jossain vaiheessa myöskin tähän pysyvään pestiin joku nimetään. Mehän sanoimme alun alkaenkin, että kyllä parlamentin pitää tarkistaa kaikki tehtävät päätökset. Täällä valiokunnassa me olemme aina olleet avoimin ovin tätä asiaa käsittelemässä – mutta jos nämä ovat niin arkaluonteisia kysymyksiä, niin pannaan ovet kiinni, mutta meille on luvattu, että tietoja saamme käyttöön. Ja toteaisin, että eihän tämä ole tarinan alku. Swift käsittely kesti kuukausia ja meillä tehtiin lukuisia myönnytyksiä lupauksia ja avoimuuden hengessä parlamentti hyväksyi ehdotuksen, joten kyllä me olemme toimineet hyvin yhteistyöhalukkaasti matkustajatietojen suhteen, tietojen tallentamisen suhteen, joten nyt ei kyllä kannattaisi enää uudestaan tuottaa parlamentille pettymystä. El señor Nunes de Almeida, pero... Eh, Sen jälkeen Nunes Dalmenia saa puheenvuoron, mutta muistuttaisin, että jotta luottamuksellisuusvaatimukset voidaan täyttää, nehän liittyvät siihen tietoon, jota teidän oli tarkoitus jakaa tämän valiokunnan jäsenten kanssa, niin kyllä, kyllä meillä on tällaisia teknisiä mahdollisuuksia, eli että voitte osallistua live-valiokunnan kokouksiin, myös in kamerakokouksiin kokouksiin eli suljetuin ovin pidettäviin kokouksiin, joissa voitte myös keskustella kanssamme. Ehdotan siis, että otatte vastaan kutsumme, ja jotta voitte antaa meille olemassa olevia tietojanne, mitä pikimmiten toivottavasti. Todennäköisesti ensi viikon Strasbourgin istuntoviikon jälkeen. Eli sitä seuraavalla viikolla live normaalin kokouksen yhteydessä, syyskuun lopussa siis. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Uh, thank you, Chairman, uh, and thanks. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset tästä kutsusta, mutta minähän itse lupaudun tulla paikalle tai tehdä tämän tarjouksen, mutta sanon, että en todennut, että emme olisi valmiita kertomaan teille henkilön nimeä riippumatta tästä pestin pituudesta. Sanoin vain, että näitä tietoja en voi antaa tänään tässä kokouksessa tällä hetkellä. Komissio on toki valmis paljastamaan nämä tiedot luottamuksellisuussopimuksen määräyksiä noudattaen. Siinä kaikki omalta osaltani. Kiitoksia. Okei. Okay. Well, thank you for that. No, kiitoksia tästä. Se tästä esityslistan kohdasta tavaras. Niin, minä haluaisin vain selvityksen yhteen asiaan. Nimittäin siihen, että onko SWIFT ää, asia jo käsitelty 11. kesäkuuta ää, mennessä, heinäkuuta mennessä – tiedothan alkavat ää, juosta ensimmäinen lokakuuta alkaen. Any, any comment on that, Mr. Kommentteja, Nunes? I do not work for, uh, under... Minä en ole kollegan Levin alainen, joten Mielestäni minun ei tarvitse perustella hänen sanomisiaan, mutta voin olettaa, että kun ohjelma on ollut käynnissä jo useamman vuoden, niin, niin kyllä kollega Levi viittasi vain siihen faktaan, että TFTP-ohjelma ei alkanut nyt, vaan että tämä uusi konfiguraatio astui nyt voimaan, mutta ei itse TFTP-ohjelma. Eli Levi ehkäpä viittasi viittasi siihen, että tämän TFTP-ohjelman kautta tämä järjestelmä on toiminut tällä tavalla. Ja yhdysvaltalaiset ovat olleet tässä projektissa mukana jo parin kolmen vuoden aikana. No minulla ei ole nyt tätä tarkkaa aikaa mielessä, mutta mielestäni tilanne on ihan selvä. Syy on ihan järkeenkäypä, miksi hän sanoi niin kuin sanoi. So Are you in the position to niin puheenjohtaja, voitteko te vahvistaa, että kesäkuun 11. alkaen tietoja ei ole lähetetty USAhan? Yes. Not on the basis of the new agreement, no. Näin on, ei siis uuden sopimuksen pohjalta tai nojalla. Yes, meaning, yes, we all... No niin, me tietysti ymmärrämme, että kyllä tarkoittaa ei. Eli tietoa ei ole välitetty, koska sopimus ei ollut vielä voimassa 11. heinäkuuta. Eli kutsumme teidät osallistumaan seuraavaan LIBE-valiokunnan kokoukseen, jotta voidaan pitää in-kamera-kokous ja saamme komissiolta tietoja tuolloin. Arvelen, että 26.–27. syyskuuta on tämä kokous. Kiitoksia tästä. Menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se liittyy luetteloon niistä kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi, kun he ylittävät jäsenvaltioiden ulkorajoja, ja myös kansalaisia, joita tämä vaatimus ei koske. Kyseessä on mietintö, jonka kollegamme Tanja Fajon on laatinut. Tarkoitus tänään on kuulla komissiolta niiden vierailujen tuloksista, joita tänä kesänä on tehty. Vuonna 2010 tänä kesänä tulemme kuulemaan Rova Bussilta tiedonannon. Hän on komission edustaja ja hän kertoo näistä arviointimatkoista, joita on tehty Bosnian ja Herzegovinan ja Albaniaan tänä kesänä. Muistuttaisin teitä ensinnäkin siitä, että takarajaa tarkistuksille on huomenna. Huomenna perjantaina, syyskuun kolmas päivä, kello 17 ja äänestys on seuraavassa Libe-valiokunnassa maanantaina 13. syyskuuta, niin että täysistunnossa voidaan sitten äänestää syyskuun toisen istunnon aikana Strasbourgin kaupungissa. Öö, Rova Bus, saatte puheenvuoron. Thank you, Chair. Um, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tehän tiedätte, että 27.5. komissio halusi tai päätti ehdottaa viisumivapauksia ja viittasi myöskin valiovertailukysymyksiin molempien maiden osalta. Ja me olemme luvanneet että suullisesti kerromme asiantuntijamatkoista, jotka toteutettiin tämän vuoden heinäkuussa. Me kävimme Bosnia-Herzegovinassa 5-8. heinäkuuta ja Albaaniassa 12-15.7. Komission valmistelema kertomus perustuu niihin kertomuksiin, joita olemme saaneet jäsenvaltioiden asiantuntijoihin, jotka olivat matkoilla mukana ja komission eri lähteistä sekä kirjallisiin päivitettyihin tietoihin, joita olemme kesäkuun mennessä saaneet jäsenvaltioilta ja myöskin heidän elokuun loppuun mennessä saatuihin tietoihin. Ja tältä pohjalta me tätä arviota paraikaa toteutamme. Tämä asiakirja tulee olemaan komission työasiakirja ja se valmistunee syyskuun puolin välissä. Ja voinkin antaa vain alustavia tietoja näistä kahdesta matkasta, jotka toteutettiin yhteistyössä Albanian ja Bosnia-Herzegovinan tukemana. Tarkoituksena on siis hyvällä tavalla integroida yhteiskuntaan maahan paluu Ja tässä on tarkoituksena huomioida aikataulu vuodelle 2010-2015 ja tarkoituksena on myöskin osoittaa ohjelmassa millä tavalla he, maahan palaajat integroidaan yhteiskuntaan ottaen huomioon erilliset tarpeet, työpaikan saaminen, majoitus ja niin poispäin. Tarkoituksena on myöskin täytäntö, panna täytäntöön mahdollisimman tehokkaalla tavalla tätä suunniteltua ohjelmaa. Mitä tulee kapasiteettien vahvistamiseen ja järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisen taistelun tehostamiseen, niin maan viranomaiset ovat osoittaneet tehneensä hyvää työtä. Taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan on otettu käyttöön uusia tehokkaita toimintamalleja. Lainvalvontaviranomaisten toimintamahdollisuuksia on vahvistettu ja on ryhdytty toimenpiteisiin, joiden avulla voidaan parantaa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten sekä poliisin ja syyttäjän viranomaisten välillä. Tietenkin parannuksia vielä tarvitaan, jotta toimintavalmiudet paranisivat entisestään ja jotta voitaisiin käyttää riskinarviointijärjestelmiä paremmin hyväksi. Mitä tulee korruptiovastaiseen taisteluun, niin toimintavälineitä on parannettu. On otettu käyttöön muun muassa uusia yksiköitä, jotka näitä tehtäviä hoitavat. Tälläkin saralla tarvitaan uudistuksia, esimerkiksi lainsäädäntöä muuttamalla. jotta voidaan varmistaa, että korruptiovastaisessa taistelussa ei synny ongelmia koskemattomuuskysymyksiin liittyen. Benchmark-sarallakin on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi. Se perustuu siihen, että järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvät konfiskaatiotoimenpiteet ovat tehostuneet. Uusia toimintamalleja on otettu käyttöön, jotta voidaan vielä tehokkaammin taistella korruptiota vastaan, eli tämän niin sanottu mafian vastaisen toiminnan laki. Eli toiminta on jo alkanut ja koulutustoimintaa olisi vielä tehostettava entisestään. Mitä tulee talousrikoksiin liittyvät yksiköt ja muut tahot tekevät yhteistyötä poliisin kanssa ja pyrkivät varmistamaan uuden lainsäädännön tehokasta soveltamista. Ja asiaan liittyvää korkeamman tuomioistuimen päätöstä odotellaan annettavaksi tulevien viikkojen aikana. Mitä tulee Bosnia ja Herzegovinan benchmark-tilanteeseen, niin voidaan sanoa sen verran, että kapasiteetin parantaminen ja toimien tehostamisen saralla viranomaiset ovat saaneet hyviä tuloksia aikaiseksi. Mitä tulee lainsäädäntökehykseen ja järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksiin, niin voidaan sanoa, että tilanne on parantunut. On myöskin otettu käyttöön talousrikollisuutta vastaan, vastaisessa taistelussa käytettäviä uusia toimintamalleja. On parannettu henkilöstön koulutusta ja lisätty myöskin tarvittavaa rahoitusta. Mitä tulee toiminnalliseen toimintaan, niin hyviä tuloksia on saatu aikaiseksi ja mitä tulee korruption vastaiseen tulokseen, niin taistelun niin toimet ovat edenneet ja on myöskin otettu käyttöön uusia toimia. Korruption vastaisen taistelun yksikön toimintaakin on tehostettu ja sen yksikön johtajan toimikautta on jatkettu aivan hiljattain. Mitä tulee sähköisen tiedon vaihtoon poliisin ja muiden viranomaisten välillä, niin kokemukset ovat osoittaneet, että järjestelmä toimii hyvin ja järjestelmät ovat pitkälle kehittyneitä. Lainvalvontaviranomaiset ovat valmiita linkittäytymään tähän kehittyneeseen järjestelmään. Mutta alue paikallistasolla kapasiteettia tulisi päivittää. Lisäksi voidaan sanoa, että tietokantajärjestelmät ovat kehittyneet oikeaan suuntaan. Lisäksi on hyväksytty uudet toimintayksikön ohjesäännöt. tarvittavat muutokset on toteutettu muun muassa heinäkuussa ja ne ovat astuneet voimaan elokuussa. Tämä arvio on siis vain alustava, koska raporttia on, ollaan vielä paraikaa hiomassa, mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tulokset ovat positiivisluonteisia ja tiedot, joita olemme saaneet maiden viranomaisilta, osoittavat, että tilanne on kehittynyt toukokuusta 2010 ja että kyseiset maat ovat saavuttamassa asetettuja tavoitteita. Me pyrimme rohkaisemaan valtiota toimimaan vaaditulla tavalla ja on oletettavissa, että kyseiset maat voivat vastata näihin haasteisiin toivomallamme tavalla. Komissio tulee välittämään kertomuksensa sekä parlamentille että neuvostolle syyskuun puoliväliin mennessä. Ja sen jälkeen neuvosto ja parlamentti päättävät siitä, tullaanko tämä ehdotus hyväksymään. Kiitoksia. Thank you. Kiitos teille. Ja nyt esittelijämme Rouva Kysyn teiltä, haluatteko käyttää puheenvuoron? Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan komissiota siitä, että tuli tänne vieraksemme heti ensimmäiseen kokoukseen kesäloman jälkeen. Komissiohan on äh, luvannut antaa meille suullisen raportin arviointi matkasta Bosnian, Herzegovinaan ja Albaanian. Ja on oikein mukava nähdä, kuinka monta jäsentä täällä on nyt äh, läsnä. Voin taata, että Monet ihmiset Bosniassa, Herzegoviassa ja Albaniassa seuraavat kyllä korva höröllä meidän tämän päivän keskusteluitamme. Ihan alkuun haluaisin sanoa, että olen tyytyväinen kuullessani, että molemmissa maissa on saatu aikaan hyvää edistystä. Olen sangen luottavainen sen suhteen, että molempien maiden hallitukset viime kuukausina, erityisesti viime viikkoina, ovat panostaneet kovasti siihen, että tämä viisumivapausprosessi saataisiin päätökseen. Sikäli kun olen ymmärtänyt, niin nämä mietinnöt ovat myönteisiä – ne tullaan saattamaan ihan loppuulliseen muotoonsa parin viikon sisällä, kuten sanoitte, ja sikäli kun olen ymmärtänyt, ne tulevat loppu- lopullisessa muodossaankin olemaan myönteisiä, positiivisia, enkä kyllä ymmärrä, miksi tapahtuisi mitään viipeitä. Tämä on ollut aina tekninen prosessi, se on aina ollut tekninen prosessi ja sen tulisi sellaisena pysyä loppuun saakka. Tulisi kohdella tasapuolisesti kaikkia Länsi-Balkanin maita, Serbia, Makedonia, Montenegroa. Nehän viime viikolla, ähm, viime vuonna äh, täyttivät kriteerit ja äh, saivat viisumivapauden viime joulukuussa. No nyt on melkein vuosi kulunut ja nämä kaksi jäljellä olevaa maata ja he, niiden kansalaiset odottavat innokkaasti voivansa päästä matkustamaan vapaasti Euroopan unioniin. Muistuttaisin teitä kahdesta asiasta. Ensinnäkin viime eh, kesäkuussa, kun Euroopan komissio teki lainsäädäntöehdotuksen ähm, siitä, että kolme maata äh, pääsisi viisumivapaalle vyöhykkeelle, tiesimme jo tuolloin päivämäärän, äh, jolloin se tapahtuisi. Äh, sen piti olla ensimmäinen ensimmäistä 2010, mutta onneksi se oli jo eh, hiukan aiemmin tämä päivämäärä. Nyt emme tiedä, mikä on Bosnian, Herzegovinan ja Albanian päivämäärä. Joten tässä kohtaa ei oikeastaan voida enää puhua tasapuolisesta kohtelusta. Meidän tulisi nyt valita päivämäärä ja pitää lupauksemme kansalaisille. Toinen asia, josta haluaisin muistuttaa teitä, on se, että viime marraskuussa Euroopan parlamentissa me tuimme hyvin vahvasti ja allekirjoitimme myös yhteisen julkilausuman Eurooppa-neuvoston kanssa siitä, että tekisimme kaikkemme, jotta veisimme asiaa eteenpäin, eh, kun Bosnia ja Herzegovina ja Albania eh, täyttävät kriteerit. Käsittelisimme asiaa kiireellisesti. Eli jos nyt ollaan siinä pisteessä, että, että kriteerit on, tekniset kriteerit on täytetty, niin meillä ei ole mitään syytä viivytellä. Sanoisin myös, että molempien maiden kansalaiset tietävät, mitä viisumiton, viisumiton järjestelmä tarkoittaa, koska molempien maiden hallitukset ovat lanseranneet tiedotuskampanjan. Eli ei kyse ole siitä, että voitaisiin noin vain mennä Euroopan maihin hakemaan työtä tai jopa turvapaikkaa ei todellakaan. Eli kuten sanoin, tiedotuskampanjoita on tehty. Ja nyt kaikki kansalaiset tietävät, että voivat 90 päivän ajan ö, oleskella Euroopan maassa, kun sinne matkustavat. Ja johtopäätöksenä sanoisin, että me edelleenkin jatkamme työtämme, yritämme ainakin Euroopan parlamentin sisällä ö, viedä eteenpäin tätä ö, tiukkaa agendaa. Tiedämme, että tämä on aika tiukka, mutta me olemme toisaalta tehneet lupauksen näiden kahden maan kansalaisille, joten meidän velvollisuutemme on viedä prosessi loppuun, onnelliseen päätökseen. Eh, ja nämä kansalaiset luottavat meihin, eikä meidän pidä tätä luottamusta pettää. Ja lopuksi sanoisin vielä, että meillä on myös toinen eh, vakava kysymys, jota, johon täytyy tarttua pian, nimittäin Kosovo. Täytyy pohtia, miten saadaan Kosovokin mukaan tähän viisumivapausprosessiin, jotta emme jättäisi Länsi-Balkanin kartalle mustaa länttiä. Mr. Busutil. Kiitokset. Ja sitten herra Busutil saa puheenvuoron. Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin EPP-ryhmän nimissä minäkin uh, toivottaa uh, todella kaikkea hyvää Albanian ja Bosnian Herzegovinan kansalaisille ja todeta, että on meille Euroopan parlamentin jäseninä suuri ilo ja kunnia kantaa oma pieni kortemme kekoon auttaaksemme ystäviämme näissä kahdessa maassa äh, kohti Eurooppaa, kohti Euroopan yhdentymistä. Sehän on heidän luonteva kotinsa yhtä lailla kuin meidän. Haluaisin myös äh, tukea Tanja Fajonia ja onnitella häntä hänen työstään koko tämän käsittelyn aikana. EPPn kanta on jatkuvasti ollut se, että kun tekniset vaatimukset täyttyvät, meidän tulee antaa voimakas poliittinen tuki viisumivapaudelle näiden kahden maan kohdalla, samoin kuin olemme tehneet, tehneet muidenkin Balkanin maiden kohdalla viime vuonna. Olemme tässä nyt hyvin innokkaita kuulemaan, että tekniset vaatimukset on täytetty ja olemme vakuuttuneita siitä, että tällaisen varmistuksen saamme ja olemme hyvin sitoutuneita pitämään sanamme ja myöntämään viisumivapauden heti, kun nämä takeet saamme. EPP-ryhmä e toivoo, että näin voimme tehdä mitä pikimmin. Kiitos. Siis Kiitoksia ja sitten rouva Argentiini. Thank you to Mrs. Fajon. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia rouva Fajonille, joka on seurannut tätä prosessia ja joka myös osoitti oman sitoumuksensa tähän asiaan. Olen yhtä mieltä siitä, että lähes vuosi, lähen vuoden ajan, jo, lähes vuosi on kulunut siitä, kun Serbian kansalaiset saivat vapaan liikkuvuuden. Me keskustelimme tuolloin, että Tämän oli johdettava äh, Bosnian ja Herzegovinan ja Albanian osalta nopeutettuun prosessiin edellyttäen, että kyseiset maat täyttävät kriteerit, ja nyt näyttää siltä, että ne kyllä täyttävät, tulevat täyttämään kriteerit. Nyt on todellakin meidän aika antaa näille maille, näiden maiden kansalaisille liikkumisvapaus. Mehän lupasi, teimme tämän lupauksen ennen kesää. Tämä on kaksisuuntainen tie. Näiden maiden täytyy täyttää kriteerit, mutta meidänkin täytyy pitää lupauksemme. Me olemme sanoneet, että pian kesälomien jälkeen jossain vaiheessa, nyt on jo, kesälomat ovat jo menneet, joten meidän nyt tulisi todellakin kiiruhtaa tehdä päätös nopeasti. Kiitoksia. Sitten rouva Kiitos ihan lyhyesti. Minäkin olen sitä mieltä, että paitsi teknisistä syistä, ihan äh, periaatteellistakin syistä meidän tulisi myöntää viisumivapaus näille kahdelle maille, riippumatta nyt siitä, onko joka ikinen yksityiskohta täytetty. Tämä viisumivapaus olisi äärimmäisen tärkeää näiden maiden jatkokehitykselle, niin että ne itsekin voisivat avautua. Täytyy myöntää, että tämä on minulle äh, tärkeämpi perustelu kuin kaikki tekniset yksityiskohdat. Nyt täältä näin ja toisaalta tuen äh, luonnollisesti lämpimästi Rova Fajonia, joka on tehnyt hyvin kiihkeää työtä tämän asian puolesta. Toinen asia, joka on hyvin lähellä sydäntäni, niin kun katsomme Länsi-Balkania, niin siellä on vielä yksi musta läiskä, eli Kosovo. Emme me voi ö, äh, työntää Kosovo-keskustelua sivuraiteille. Nythän meillä on kansainvälisen tuomioistuimen kommentti Kosovon asemasta, mutta ei maata voi ympäröidä muurilla. Kyllä meidän täytyy olla käytännöllisiä ja toivonkin kovasti, että mahdollisimman pian asiat saadaan raiteille ja tämäkin ongelma ratkaistua. Thank you. Kiitoksia. Ja nyt palaan komission puoleen. Jaha, jaha, näin täällä vielä kaksi kättä, mutta pääjohtaja on täällä jo. Saatte toki puheenvuoron, mutta pyytäisin, että puhutte mahdollisimman lyhyesti niin, että saisimme tämän esityslistan kohdan öö, päätökseen. Herra van der Stub, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Meidän puolueemme ei ole tyytyväinen tähän viisumivapautuspäätökseen eikä tyytyväinen tähän prosessiin eikä lopputulokseen. Täällä sanotaan, että tämä olisi positiivinen trendi nähtävissä korruptiovastaisessa taistelussa, mutta kun katsotaan kansainvälisiä tilostoja, niin kyseiset maat ovat sijoilla 50 95 ja 96, jopa Lesotokin on sijoittautunut paremmin näissä tilastoissa. Minun mielestäni tässä on olemassa suuria puutteita, joten minun mielestäni tämä ei riitä alkuunkaan. Kiitoksia. Mr. Brons. I'm... Herra Brons, me kaikki tiedämme, että voitte puhua hyvin lyhyesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Olin tyytyväinen kuullessani, että Albanian ja Bosnian ja Herzegovinan hallitukset ovat menestyksekkäästi onnistuneet torjumaan organisoitua rikollisuutta – Tämä tietenkin jättää rikolliset ilman mahdollisuuksia harjoittaa ammattiaan. Siinä vaiheessa, kun ei tarvita enää viisumeita, niin ei myöskään enää tarvitse kenenkään olla turhautunut. Henkilöt voivat tulla 90 päiväksi Euroopan unionin alueelle. Tämä varmasti myös avittaa lähinnä nimenomaan rikollisia, ei tavallisia kansalaisia. No niin, te olette pyytäneet myös puheenvuoroa ja pyytäisin, että puhuisitte oikein lyhyesti, että saataisiin tämä keskustelu päättyä. Opportuno magari Kiitoksia. Niin, minun henkilökohtainen mielipiteeni on seuraavanlainen. Voin sanoa suoraan, että viisumipakosta on luovuttava, mutta mielestäni ei riitä, että taistellaan ainoastaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Meidän tulisi, mikäli hyväksymme tämän ehdotuksen, pohtia myöskin niiden henkilöiden asemaa, joita pidetään järjestäytyneen rikollisuuden tekijöinä. Heille ei pitäisi myöntää vapaata liikkuvuutta Euroopassa. Mielestäni direktiivin kautta meidän pitäisi välittää viesti, jonka mukaan me emme halua kriminalisoida eri maita, vaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Kiitos. Niin kuin totesin, mm, komission ei tarvitse vastata tai täydentää, mutta jos tämä rouva Bushille sopisi, niin voisimme ehkä kuunnella teitä vielä hetken, jos voisitte puhua lyhyesti. Thank you, Chair. Um, just in, in view of... Kiitos puheenjohtaja ihan niiden huomioiden valossa, joita tässä keskustelun aikana tuli esiin. Korostaisin vielä, että kun mikä tahansa maa pääsee viisumivapaus tilanteeseen tai saavuttaa sen, niin komissio luonnollisesti seuraa, seuraa tilanteen kehittymistä ja jatkokehitystä tarkastellaan koko Länsi-Balkanin alueella. Siis tämä viisumivapausprosessi ei suinkaan pääty siihen, että viisumivapautta ehdotetaan, ei, vaan tilannetta seurataan jatkossakin. Kiitos puheenjohtaja. That'll be it now. Kiitoksia. Siinä kaikki. Ja nyt on kyllä korkea aika meidän siirtyä ö, viimeiseen esityslistan kohtaan, joka koordinaattorien kokouksen perus, päätöksen perusteella lisättiin esityslistaamme. Kyseessä on romanien tilanne Euroopassa. Ja nyt kuulemme komission laatiman esittelyn ja tämä siis liittyy viimeaikaisiin tapahtumiin romanien tilanteen suhteen. Kaikki mitä tässä elokuussa on tosiaan tapahtunut. Ja me kuulemme Rova Äh, François Lebailta. hän on oikeuspääosaston johtaja ja hän esittelee meille komission kannan. Äh, Rova Lebail, minä toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi Live-valiokunnan kokoukseen. Tässä meillä on myös äh, tilaisuus todella toivottaa lämpimästi tervetulleeksi uusi oikeuspääosaston pääjohtaja. Toivotamme teille uudessa virassanne kaikkea hyvää, paljon menestystä ja oikein hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa. Puheenvuoro on teidän, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia näistä, tästä tervetuliaispuheesta. Todellakin odotan innokkaasti hyvää yhteistyötä valiokuntanne kanssa niin, että voimme tehdä yhteistyötä siinä samassa hengessä, joka on vallinnut jo aiemmin parlamentin ja komission välillä. Te pyysitte minua tänään kertomaan niistä kehityskuluista, joita on tapahtunut romaanien tilanteessa. Ja tämä on tilaisuus minulle kertoa teidän valiokunnalle kunnallenne näistä kehityskuluista ja siitä, mitä komissiossa asiasta tuumitaan. Puheenjohtaja Komissio, komissiolla on ollut mahdollisuus ilmaista kantansa Redingin suulla. Hän on ollut vastuussa tästä kokonaisu- asiakokonaisuudesta. Hän on todennut, että totta kai jäsenvaltion tehtävä on valvoa sitä, että julkinen järjestys ja kansalaisten turvallisuus säilyy omalla maaperällä – mutta kaikki täytyy tietysti tehdä niin, että kunnioitetaan eurooppalaista oikeutta ja perusoikeuksia sellaisina kuin ne on ilmaistu perusoikeuksien peruskirjassa, joka on nyt sitova sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on allekirjoitettu. Ja komissio on nyt tutkinut tilannetta ja tutkii sitä juridiselta kantilta, mutta myös romanien integraation kantilta. Sehän on erittäin tärkeä aspekti. Mitä tulee juridisiin seikkoihin, niin on tietysti monia elementtejä, joita täytyy tutkailla. Erityisesti se, ovatko Ranskan toimet yhteneviä vuoden 2004 48 direktiivin kanssa. Tässä direktiivissähän käsitellään nimenomaan vapaata liikkuvuutta, mutta vapaa liikkuvuushan, siihen liittyy tiettyjä ehtoja. Nämä ehdot ovat vaihtelevat riippuen siitä, onko kyseessä yli kolme kuukautta tai alle kolme kuukautta jatkuva oleskelu. Näihin liittyy tiettyjä proseduraalisia seikkoja, joita täytyy kunnioittaa, jotta voidaan pitää huoli siitä, että ollaan, toimitaan direktiivin mukaisesti. On myös muita tärkeitä elementtejä, muun muassa perusoikeuksien peruskirjan kunnioittaminen ja syrjimättömyysperiaatteen kunnioittaminen. Artiklassa 21 hän puhutaan nimenomaan syrjimättömyydestä perusoikeuksien peruskirjassa ja on tärkeää verifioida, että artiklaa kunnioitetaan. Tästä syystä varapuheenjohtaja Reding ja Rova Malmström ovat kokoustaneet ranskalaisen ministerin maahanmuutto- ja eurooppaministerin ministerin kanssa voidakseen saada selvitystä asiaan selvitystä siihen, minkälaisista toimista on kyse, joihin Ranskassa on ryhdytty. Nämä selvitykset olivat hyvin hyödyllisiä ja niiden pohjalta tietysti voidaan mennä eteenpäin, mutta on tärkeää vielä saada lisätietoja. Ja juuri siitä syystä järjestetään teknisen tason kokous huomenna jälleen kerran Ranskan viranomaisten kanssa – ja juuri näiden elementtien valossa komissio voi sitten ilmaista kantansa näistä juridisista asioista, jotka tässä ovat kyseenalaisena. Samalla tavalla on tärkeää pohtia myös romanien tilannetta ylipäänsä Euroopan unionissa. Muistuttaisin teitä siitä, että tämä komissio on hyvin kiinnostunut ö, tästä asiasta. Se, on, se huhtikuussa hyväksyi tiedonannon. Se oli ensimmäinen tiedonanto, joka oli pyhitetty erityisesti romaneille. Tämä tapahtui juuri ennen Kordun seminaaria, jossa käsiteltiin romanien tilannetta. Ja tässä tiedonannossa myös otettiin huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka hyvä, oli hyvä hyväksytty hiukan aiemmin. Tässä tiedonannossa e, asetettiin kunnianhimoisia tavoitteita, joiden myötä voitaisiin edistää romanien integroitumista Euroopan unionin. Tämä on tärkeää koska romaaniyhteisö ja ylipäänsä etniset yhteydet Euroopan, eh, eh, yhteisöt Euroopan unionissa eh, ovat hyvin mittavat, laajat. Ja romaani yhteisö on se, jota kaikkein eniten sorsitaan ja syrjitään. Tästä syystä komissio on hyväksynyt ja laatinut ja hyväksynyt tiedonantonsa. antonsa On myös muistettava, että eurooppalaisia varoja, rakennerahastoja, erityisesti sosiaalirahastoja täytyy käyttää romanien kotouttamiseksi tai integroimiseksi. Jos ajatellaan nyt tulevia rahoitusnäkymiä vuosille 2007-2013, niin noin 10 miljardia euroa sosiaalirahastosta on varattu nimenomaan romanien integroimiseksi. Tämä koskee erityisesti niitä jäsenvaltioita, joilla on merkittävä romaniyhteisö. On tärkeää myös muist- pitää huoli siitä, että nämä varat todella käytetään tai investoidaan romanien hyväksi. Juuri tästä syystä komissio tiedonannossaan alleviivasi sitä, että tulisi la- järjestää huippukokous erityisesti niiden jäsenvaltioiden kesken, joita tämä ongelma koskee, muun muassa Unkari. Unkarissa tulla, järjestettiin tällainen siis, Unkarissa järjestettiin tällainen korkean tason kokous ja seuraava järjestetään lokakuussa Romania, romanialaisten kanssa. tarkoitus on kaiken kaikkiaan tukea niitä jäsenvaltioita, joiden, jo, joiden kannalta on erityisen tärkeää, että romaniyhteisöjen osalta laaditaan hyviä, menestyksekkäitä ohjelmia ja suunnitelmia, jotka ottavat huomioon romanien ongelmat alkaen terveyskysymyksistä, koulutuskysymyksistä, työllisyyskysymyksistä. Kaikki nämä ovat erittäin tärkeitä ja juuri sen vuoksi täytyy toimia koordinoidulla tavalla. Komissio lanseeraa myös pilottihankkeen. Tämäkin on yhteistyössä parlamentin kanssa, jonka tarkoitus olisi myötävaikuttaa romanien integroitumiseen. Tietenkin tässä hengessä, juuri tässä hengessä komissio on myös kokoustanut ja tavannut romanien edustajia, jotta voitaisiin heidänkin kanssaan keskustella romanien integraatiokysymyksistä ja jotta voitaisiin varmistua siitä, että myös nämä tukevat meidän ponnistuksiamme. Mitä tulee romanien integrointiin, komissio on tietoinen siitä, minkälaisia ongelmia tähän liittyy. Ja komissio on valmis eh, esittämään omaa rooliaan tällaisena rehellisenä välittäjänä, välimiehenä, jotta romaanien asema voi vahvistua ja jotta voidaan vahvistaa niitä toimia, joiden tarkoitus on nimenomaan avittaa romaneita romaneja integroitumaan. Komissio uskoo, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä, puhaltaa yhteen hiileen Euroopan tasolla, myös kansallisella tasolla, samoin kuin alueellisella tasolla, koska nimenomaan alueellisellahan tasolla, alueellahan romaniyhteisöt ovat. Ja kaikilla näillä tasoilla tulisi myötävaikuttaa integroitumiseen. Tämä on nyt tämänhetkinen tilanne. Toki työ jatkuu, tulemme ja pohtimaan juridisia kysymyksiä ja komissiolla tulee olemaan mahdollisuus vielä seuraavassa kokouksessaan esittää raporttikomissari Redingille niiden eh, tietojen valossa, joita saamme Ranskan viranomaisilta. Ja tulemme myös jatkossa pohtimaan sitä, että miten voimme myötävaikuttaa tämän yhteisön integroitumiseen. Tämä koko Romanian integroimiskysymys on varsinainen haaste koko Euroopan unionille. Kiitos teille. Kiitos teille, kiitos äh, näistä selvityksistä ja muistuttaisin kollegoita nyt aikataulustamme. Kello on nyt vähän yli kuusi ja meillä on puolisen tuntia aikaa, siis puoli seitsemään, jolloin kokous päättyy. Meillä on lähes 20 puheenvuoropyyntöä tässä vaiheessa. Monet jäsenet ovat siis puheenvuoroa pyytäneet ja pyytäisin teitä nyt ymmärtämään, että minun täytyy täällä hiukan käyttää puheenjohtajan valtaa ja osoit näyttää teille, kun puheaikanne päättyy. Teillä on minuutti jokaisella. Enempää meillä ei nyt sitten aikaa valitettavasti ole. Aivan ensimmäisenä herra Bussutil, olkaa hyvä. Mr. Chairman, I have one simple question to... Kiitoksia pääjohtajalle. Yksi yksinkertainen kysymys. Milloin komissio voi kertoa siitä, noudattaako Ranska EU-lainsäädäntöä viitaten tähän tämänhetkiseen Ranskan tilanteeseen. Käsitellään ensi viikolla täysistunnossa asiaa käsitellään ja olisi erittäin hyödyllistä, jos tämä komission kertomus olisi meillä käytettävissä jo ennen tätä täysistuntokäsittelyä. Moraes. Kiitos ja kiitos kun puhuitte niin lyhyesti. Sitten herra Moraes. No, yritän olla ihan yhtä tarkka puheenvuorossani, arvoisa pääjohtaja. Te puhuitte lähinnä komission tiedonannon, huhtikuun 7. päivän tiedonannon täytäntöönpanosta, ja tämä on kyllä äärimmäisen tärkeää. Eli sosiaalipoliittinen poliittinen ympäristö, romanien nivominen siihen. Eli tämä on toki asian ydin, mutta ensi viikolla meidän täytyy tietää ensinnäkin, tuleeko tämä väliaikainen raportti kattamaan sen, mitä sanon kohta, ja toiseksi, tuleeko tällä olemaan poliittista vaikutusta, kuinka pitkälle komissio voi mennä. Mehän tiedämme, että että Euroopan unionin alueella on rajoituksia vapaaseen liikkuvuuteen, mutta aikooko komissio tässä nyt puuttua tähän perustavanlaatuiseen kysymykseen, eli siihen, että kyseessä on kokonainen kansanryhmä, ja jos tällainen kansanryhmä halutaan poistaa alueelta, niin voivat voidaanko silloin puhua yksittäisistä henkilöistä. Tämähän on aika tärkeä kysymys, aikovatko Reding ja muut puuttua tähän. Sitten Rova Intfeld seuraavaksi. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin täytyy sanoa, että olin tyytyväinen nähdessäni, että komissio tutkii tätä asiaa. Joskus olen hiukan moittanut pohtinut komissiota arkuudesta, kun on puhuttu perusoikeuksista, mutta näyttää siltä, että tällä hetkellä olette kyllä tehtävienne tasalla ja toivottavasti jatkossakin toimitte tällä tavalla ja puututte asioihin, jos se on tarpeen. Aivan kuten Simon Busutil, minäkin haluaisin tietää, onko teillä mahdollisuus antaa meille tietoja, niin kuin käymme oman keskustelumme. Haluaisin myös tietää, aikooko komissio vastata Ranskan hallituksen kutsuun osallistua ensi maanantaina muistaakseni pidettävään kokoukseen, koska mikä tahansa hallitus voi tietysti järjestää mitä tahansa kokouksia ja kutsua kenet lystävät, mutta minusta olisi kyllä aika kummallista, että Minusta on aika kummallista, että tämä kokous järjestetään EU-kontekstin ulkopuolella, vaikka tässä on kyllä ihan EUlla toimivaltaa Minusta olisi väärä merkki, jos komissio osallistuisi tällaiseen kokoukseen. Kiitoksia tästä, Rova Flotre. Merci. Kiitoksia. Minäkin haluan eh, kiittää komission edustajaa läsnäolosta ja komissiota valppaudesta. Kyllä komissiolla on muukin rooli kuin vain tällainen honest broker. Se on nimittäin perustamissopimuksen valvoja. Täytyy myös muistaa eh, Euroopan perusarvoista, joista yksi on liikkumisvapaus ja myös Euroopan kansalaisten tasa-arvoisuus oikeudenkin edessä. Perussopimuksessa tämä taataan. Ja sen vuoksi pitäisi mennä pidemmällekin kuin vain öö, ryhtyä tällaiseen akrobaattiseen temppuun, jonka myötä pyritään saamaan Ranskan hallituksen toimet hyviksi. Te viittasitte tässä käsitteeseen, joka liittyy yleiseen järjestykseen. Kyllä tämä on sellainen toimi, joka vaatii komissiolta lujempia otteita. Kyllä te olette ihan oikeassa, kun sanotte, että täytyy mobilisoida kaikki varat ja hyvät käytänteet, jotta voidaan saada romaanit integroitua Euroopan unionin. Meidän komission täytyy määrätietoisesti toimia ja näyttää kaikille kansalaisille, että se on todellakin perussopimusten valvoja. Kiitoksia. Sitrova. Thank you very much. Uh, I am also glad to... Kiitoksia. Minäkin olen tyytyväinen kuullessani, että komissio on paneutunut tähän aiheeseen tällä tavalla, vaan, mutta meillä on syntynyt kesällä sellainen vaikutelma, me olemme siis seuranneet, mitä Ranskassa tapahtuu. Komissio oli aika arka, hidas ja aika myöhässä vaiheessa otitte asiaan kantaa, viittasitte vain toissijaisuusperiaatteeseen kansalliseen toimivaltuuteen, mutta nythän herää kysymys siitä, että onko perusoikeuksia vaalittu näin ei mielestäni voida toimia. Yksi kysymys. Komissiohan on, me olemme pyytäneet komissiolta useampaan otteeseen tällaista integraatioon liittävää kattavaa romaanistrategiaa. Ja juuri nythän tämä on päivän polttava aihe. Ja kysyisin, että milloin aiotte esittää komission puolelta tällaisen strategian? Kiitoksia. Kiitoksia, Sterova Ernst. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen iloinen, että voimme tästä tänään keskustella. Puhu oikein lyhyesti, vaikka eh, itse asiassa eh, suhtaudun Ranskan tapahtumiin hyvin tunnepitoisesti, paitsi Ranskan, myös muiden kylää eh, romaneja on kohdeltu huonosti myös muualla kuin Ranskassa. Kysyisin nyt ihan oikeudelliselta kannalta, että eikö ole lain vastaista karkottaa kokonaista ryhmää katsomatta yksilöitä. Ja eikö näin syrjimättömyyskieltoa rikota? Minun mielestäni rikotaan. Ja sitten vielä kolmanneksi vapaa liikkuvuusdirektiivi. Minua niin kuin Rovagantsiakin kiinnostaa tämä romanistrategia. Kyllä se on jo aivan välttämätön ajatellen niitä 12 miljoonaa ihmistä, jotka Euroopan unionin alueella asuvat. Ja toivoisin, että nyt saataisiin asiaa edistystä. Thank you. Kiitoksia. Sitten äh, rouva Romero. Eh, gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä komission edustajalta, tuleeko komissio puuttumaan tähän perusoikeuskirjarikkomukseen, koska kun puhutaan integraatiosta, niin tämähän nyt on lähestulkoon paradoksi, kun me puhumme todella siis vähemmistön karkottamisesta. Ja viesti, joka tässä annetaan, mm, on, äh, on se, että jos heidät karkotetaan jostain maista, siis Euroopan unionin perustajamaista, niin mihin he sitten voivat mennä? Tämähän on eh, eh, todellista tekopyhyyttä. Meidän perusoikeuskirjastamme, eh, sillä pyhitään lattiaa. Ei tässä puhuta vapaasta liikkuvuudesta. Sitä olisi kyse jos näitä ihmisiä kohdeltaisiin ei ryhmän osina, vaan yksilöinä. Mutta Sarkosin hallinto ja myös monet muut Euroopan unionin hallinnot ovat käynnistävässä vastaavanlaisia toimia. Todellinen rasismin aalto hyökyy nyt Euroopan yli ja kyllä komission täytyy todella puuttua asioihin viimeistään nyt. Tätä minä pyytäisin ja kysyn nyt komission kantaa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puhun lyhyesti. Kiitän komissiota sen selityksestä. Ensimmäinen kysymys. Kun puhutaan tästä ö, oikeudellisesta ongelmasta, niin annetaanko oikeutta tässä ö, yksilö, yksilöille? Sikäli kun minä ymmärrän, niin tietyt tuomioistuimet ovat jo lausuneet kantansa. Mikä ongelma komissiolla on enää tämän oikeudellisen kysymyksen suhteen? Toinen kysymys. 10 miljoonaa euroa on tarkoitettu käytettäviksi tämän rahoituskauden aikana. Nyt ollaan jo puolessa välissä. Minkälaisiin toimiin on jo ryhdytty? Joo. Kiitokset äh, sitten herra Ensio. La fel ca și colegii mei sunt de acord că acțiunea guvernului francez Kiitoksia. Mielestäni Ranskan hallituksen toimet ö, ovat sellaiset, että me emme kyllä nyt voi reagoida kysymykseen. Te sanotte, että romaanien yhteisöön on tiettyjä ominaisuuksia, erityispiirteitä, mutta se virhe, joka tässä nyt on tehty, on se, että romaneja ei pidetä Euroopan kansalaisina, joilla on oikeuksia, vaan henkilöinä, jotka ovat maahanmuuttajia, joilla ei ole oikeuksia. Heitä ei siis pidetä Euroopan kansalaisina. Ja tästä syystä kaikki se, mikä liittyy romaneihin, niin kantoja täytyy muuttaa perusteellisesti ja nopeasti. Te sanoitte, että on tehty jo tutkimuksia, mutta joko tutkimuksia ei ole tehty kunnolla loppuun saakka tai johtopäätökset ovat olleet virheellisiä. Tokihan on niin, että romaneja täytyy integroida, mutta ei väkipakolla. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten eh, herra Kleis. Ja thank you, Kiitos puheenjohtaja. Tässä keskustelussa mm, mielestäni jotkut kollegat reagoivat äh, aika äh, aika voimakkaasti. Täällä puhutaan karkotuksista, rasismista ja vastaavasta. Aika voimakkaita reaktioita kollegoilta mielestäni. Ja kun nyt, äh, jos Euroopan unioni kuuntelisi kansalaisiaan ja kansalaisten tunnelmia, niin varmaankaan näin ei toimittaisi. Jatkakaa samaan malliin, niin kansalaiset äh, kääntyvät yhä kauemmas Euroopan unionista. Ranska toimii nyt kansalaistensa tahdon mukaisesti, eikä minun tietääkseni mitään eurooppalaisia sääntöjä tai lakeja ole rikottu. Näitä äh, henkilöitä on kohdeltu kyllä ihan yksilöinä ja karkotettu sen mukaan. He ovat olleet laittomasti maassa, heillä on ollut laittomia telttaleirejä, tämä on aiheuttanut suuria ongelmia, on tapahtunut rikoksia ja Ranskan hallitus on nyt toiminut. Sillä on täysi oikeus toimia. Hyvänen aikaa läheisyysperiaatteen ja jäsenvaltion itsemääräämisoikeuden perusteella. Ranskalla on oikeus toimia ja kyllä Euroopan unioninkin tätä täytyy kunnioittaa eikä puuttua jäsenvaltioiden asioihin. Kiitoksia ja sitten Rova Gomes. Thank you, Mr. Chairman. Indeed, we are... Kiitoksia. Niin, tämä ongelma on eurooppalainen ongelma. Se koskettaa eurooppalaisia romaaneja, eurooppalaisia hallituksia, eurooppalain lakeja ja eurooppalaisia perusarvoja. Sarkosi meni liian pitkälle, aivan liian pitkälle omissa lausunnoissaan. Kyse on kollektiivisesta kriminalisoinnista. Nythän on jo nähtävissä, että ministeritasolla puhutaan tilastoista, jossa viitataan rikollisuuslukuihin ja ne yhdistetään ainoastaan romaaneihin Tämä on eurooppalainen ongelma, integraatioon liittyvä ongelma. Hyviäkin integraatioesimerkkejä on olemassa, muun muassa Espanjasta. Mutta integraatio ei toteutu, jos kyseisen maan viranomaiset ovat vastahakoisia toimimaan. Eli nyt herää kysymys, miten meidän tulisi reagoida Paseskun kommentteihin. Me olemme kuulleet hänen hyvin epäilyttäviä lausun, lausuntoja romaanien integroimisesta omassa maassaan. Mitä tulee komission rooliin tässä tilanteessa on se, että komission on sopimusten vaalia. Ja jos komissio haluaa todellakin toimia järkevällä tavalla, niin sen tulisi patistaa hallituksia noudattamaan olemassa olevia määräyksiä ja mikäli ei toimita oikealla tavalla, niin silloinhan tässä rikotaan Eurooppa-lainsäädäntöä vastaan ja asia olisi otettava käsittelyyn tuomioistuimessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia pääosaston johtajalle. Halusin antaa teille muutamia lukuja, jotka liittyvät Ranskan todellisuuteen niin, että voitte hiukan asettaa su- oikeisiin suhteisiin tätä kysymystä. Ranskassa tällä hetkellä 36 romania, jotka ovat Bulgariasta Romaniasta tulleet, noin 150 miljoonaa muun muassa Espanjassa ja Italiassa noin saman verran. Eli sen vuoksi Sarkosin toimet ovat erityisen epähyväksyttäviä. Ja täytyy sanoa, että Ranskan hallituksella on ollut tällainen lukuihin perustuva politiikka. Se asetettiin 27 ekspulsioon, karkotukseen vuosittain – Eli neljännes näistä karkotuksista koskee Euroopan kansalaisia. He palaavat takaisin joka kolmas kuukausi ja emme voi hyväksyä Ranskan hallituksen toimia. Tämän kesän aikana romaanileireillä on toteutettu erilaisia poliisioperaatioita. Ei ole käsitelty ihmisiä yksilöinä, vaan kerta kaikkiaan leireittäin ja pikaisesti. Miten voidaan käsitellä ihmisiä yksilöinä, kun kaikki leimataan samalla tavalla. Ja kyseessä ovat kollektiiviset karkotukset. Juuri tällaista termiä täytyy käyttää. Ja minä haluaisin kysyä te, pyytää teiltä, hyvää pääosaston johtaja, että komissio todellakin käyttäisi riittävästi aikaa tutkiakseen Ranskan tilannetta ja tekisi myös yhteistyötä niiden kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka tekevät säännöllisesti yhteistyötä romanien kanssa. Ja niiden tietojen perusteella, joita sitten saadaan, niin koko Euroopan parlamentin täytyy laatia yksimielisesti raportti. Kiitos. Grazie, grazie alla direttrice eh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisa pääjohtaja. Tämä on toden totta eurooppalainen ongelma. Tässä on loukattu Euroopan kansalaisten ihmisoikeuksia ja se on melkoinen ongelma. Kyse on Euroopan kansalaisista, joita on syrjitty, vain siitä syystä, että he kuuluvat tiettyyn etniseen ryhmittymään. He eivät ole syyllistyneet minkäänlaiseen rikokseen. Ja meidän täytyy tarkkaan katsoa, mitä käytännössä on tapahtunut Ranskassa Sarkosin johdolla. Pitkän aikaa sitten vastaavanlainen tilanne ilmeni Italiassa romaanit kriminalisoitiin, leirejä vastaan toteutettiin ja Kyse oli todellisesta muukalaisvihasta ja rotuvihasta. Ja tämä oli pitkään tapetilla eri medioissa. Asiaa toki tutkittiin, mutta hyvin myöhäisessä vaiheessa. Silloin oltiin liian pidättyväisiä. Nyt on kyse siitä, että meidän tulisi reagoida nopeasti. Jotain on tehtävä. Ongelmanahan on se, että henkilöitä ei ole voitu integroitua, integroida. Mitä näille rahoille on oikein tapahtunut? Italian ministeri Maroni sanoi, että hän menisi vielä jopa pidemmälle, ja tämä, jos mikä, on huolestuttava viesti. Kiitoksia. Thank you. I would like to know... Niin, jos ö, tulette siihen tulokseen, että nämä karkotukset ovat EU-lakien vastaisia, niin kuten varmasti tulee tapahtumaan, niin millä tavalla aiotte reagoida Ranskan hallituksen toimiin ja muidenkin vastaavien mahdollisesti hallitusten? Madame Guillaume. Oui, merci euh, pour ça. Kiitoksia. Niin, sanoisin vain, että tämänhetkinen hallitus toimillaan Romania, Romania kohtaan vain naamioi tiettyjä muita seikkoja, joissa se ei ole onnistunut. Maaliskuussa Euroopan parlamentti äänesti päätöslauselman romanien osallistamisesta. Mitkä ovat seuraavat vaiheet, joiden myötä voimme suosia romaniyhteisöä? Ja toinen kysymys, mitä komissio aikoo tehdä voidakseen toimia niin, että, ne konkreet, että muutkin jäsenvaltiot kuin Bulgaria ja Romania ja nyt Ranska ää, toimisivat? Eikö tulisi muidenkin jäsenvaltioiden kantaa vastuunsa ää, romanien osallistamisen osalta? Kiitoksia sitten Van der Stub. Kiitos puheenjohtaja olen ihan samaa mieltä kuin naapurimies tässä, että täällä naurettavan suuria sanoja nyt käytetään. Euroopan unioni puuttuu jäsenvaltioidensa toimiin. En tunne Ranskan tilannetta kovin hyvin vaikea sanoa siis siitä, poistetaanko ihmisiä maasta laittomin keinoin, mutta tiedän, että Alankomaissa esimerkiksi integraatio ministeri viime vuonna totesi, että romanit itse asettautuvat yhteiskunnan ulkopuolelle, eivät halua elää yhteisten sääntöjen mukaan. No nyt puhutaan Ranskasta. Ranska hoitaa asiansa mielestäni oikein erinomaisesti. Ja kyllä minun mielestäni jäsenvaltioiden voi täytyä ö, toimia omien tahtojensa mukaan. Ja kyllä tämä on mielestäni niiden täysi oikeus. Kiitoksia. Thank you. Kiitos 20 jäsentä 25 minuutissa ollaan aikataulussa, mutta nyt kaikki live-valiokunnan jäsenet ovat jo ennalta kiitollisia kaikille käännös- ja tulkkausjärjestelmän edustajille siitä, että saamme hiukan lisäaikaa kokouksellemme niin, että Ruoli Bai, joka on siis äh, äh, oikeuspääosaston pääjohtaja, saa vielä aikaa vastata. Olkaa hyvä. Kiitoksia, että äh, voin vastata. No, 20 puheenvuoroa aika paljon, mutta ensinnäkin sanoisin, että nämä käytetyt puheenvuorot osoittavat, kuinka monimutkainen tämä ongelma on. Ei tämä ole mikään yksinkertainen ongelma, se on ongelma, jota täytyy pohtia eri kanteilta. Ensimmäiseen kysymysryhmään, joka liittyy juridiseen tilanteeseen, vastaisin, että komissio on todellakin perussopimusten ja Se on vastuussa siitä, että perussopimuksia täytäntöön pannaan oikein jäsenvaltioissa. Ja ne ja kokoukset, joita käydään Ranskan viranomaisten kanssa, niin niiden tavoitteena on varmistua siitä, että näin on todellakin asian laita. Ja että kaikki toimii laillisesti niin perusoikeuksien kuin vapaaseen liikkuvuuteen liittyvien sääntöjen osalta ja täytyy myös pitää huoli siitä, että syrjintää ei tapahdu. Meidän täytyy näissä keskusteluissa pitää huoli selvittää, mikä on tilanne. Jatkamme tätä keskustelua huomenna viranomaisten kanssa, ranskalaisten. Sitten te kysytte, että koska komissio ilmaisee kantansa. No, toivon, että huomispäivän kokous on hyödyllinen ja että ensi viikolla komissio voi saada Redingiltä raportin siitä, mikä on tilanne tällä hetkellä ja mihin toimiin haluamme ryhtyä. Ja toivottavasti komissio voi siis lausua kantansa mitä pikimmiten. Voidaan kuvitella, että ensi viikon keskustelu varmasti on mahdollisuus ilmaista komissiollekin kantansa parlamentissa. Sitten täällä oli kysymysryhmä, joka liittyi näihin, tähän 10 miljardiin, joita tulisi käyttää ja Romanian integroimiseen, mitä tälle rahalle on tapahtunut. No toki komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa kyseisten sellaisten, ja te varmasti muistatte, että kaikki rakennerahastot hallinnoidaan yhteisesti niin, että jäsenvaltioilla on oma vastuunsa projektien täytäntöön panemisesta, mutta komission tietysti pitää varmistua siitä, että kaikki toimet ovat tehokkaita. Ja komissio on jo tukenut niitä kahta jäsenvaltiota, jotka ovat, joiden on täytynyt yksilöidä eh, hyödyllisiä projekteja ja hankkeita. Ja komissio toki määrätietoisesti jatkaa tätä toimintaa juuri kuvaamallani tavalla. <clears throat> Esitettiin myös kysymys eh, romanien erityispiirteistä. No, toki nämä otetaan huomioon. Ja toki kaikki nämä elementit tietysti ovat vain omiaan lisäämään mutkikkuutta ongelmaan, johon täytyy löytää hyviä ratkaisuja. Eli pohdinnat jatkuvat. Me seuraamme näitä pohdintoja, niiden tuloksia niin juridiselta kannalta kuin integraatiotoimienkin kannalta. Ja komissio ensi viikolla odottaa, odotamme Redingin raporttia ja Osallistumme toki teidän keskusteluunne täysistunnossa. Vielä yksi täsmennys, mitä tulee komission osallistumiseen siihen kokoukseen, jonka Ranskan viranomaiset järjestävät sisäasiaministeriön toimesta. No, komissio on kutsuttu tähän kokoukseen ja Malmström, joka on toimivaltainen komissaari, sisäasioista vastaava komissaari osallistuu kokoukseen. Kiitoksia. Kiitos teille ja kiitokset vielä kaikista tiedoista. Ja todella vielä kerran kaikkea hyvää toimessanne pääosaston pääjohtajana. Kiitoksia näistä ylimääräistä viidestä minuutista tulkit. Kiitos, kokous päättyy.